No, la discussione congiunta sui... Nyt alkaa yhteiskeskustelu luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten pääoma- ja vakavaraisuusvaatimuksista. Kyse on edustaja Karaksen mietinnöistä. Annan heti puheenvuoron edustaja Karakselle neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Aiheet, joista nyt keskustelemme ja tulos on ennen kaikkea suuri menestys Euroopan parlamentille. Suuri menestys rahoitusalan toimintapaikalle, Euroopan unionille ja Euroopalle talouden toimintapaikkana. Tämä on menestystä myös sisämarkkinoille. Me emme säätele vähemmän pankkeja, vaan me säätelemme kaikkia pankkeja. Me emme säätele niitä poikkeuksilla, jotka koskisivat kaikkia vaan sillä, että ollaan yhtenä, yhtenäisiä kaikkien kanssa parlamentin sisällä ja myöskin markkinoiden toimijoiden kesken. Tämä sisämarkkinalainsäädäntö, sen avulla me luomme yhtenäiset säännöt kaikille 8000, yli 8000 pankille kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Me vakiinnutamme Euroopan pankkeja, vakautamme niitä, me edistämme reaalitalouden rahoittamista, me vahvistamme luotottamista pienille ja keskisuurille yrityksille ja me korotamme reilun pelin pankin toiminnan tasolle ja vähennämme veromaksajien vastuuta kriisitilanteissa. Nämä säännöt, joista me tänään päätämme, ovat perusta, kulmakivi säädöksille, jotka kaikki ovat edessämme. Ne ovat siis perusta tälle yhtenäiselle sääntökirjalle Single Rule Book Euroopan unionissa. Tämä menestystie oikeastaan alkoi aloitemietinnöllä syyskuussa 2010, koska tuon kautta Euroopan komission käynnisti Baselin tavoitteiden eurooppalaistamisen. Tämä Yksimielisyys saavutettiin myös siksi, että tämä parlamentti oli aina siitä kiinnostunut, että päästään yksimielisyyteen asiassa, eikä siinä, että profiloidaan äänestystulokset 44.0 eh, mietinnöstä vastauksena komission ehdotukseen ja, ja viisi ryhmää neuvotteli yhdessä. Mistä tässä oli kysymys? Meidän kannattamme oli kysymys siitä, että toisaalta me panemme toimeen Baselin tavoitteet ja toisaalta otamme huomioon reaalitalouden kasvun ja työllisyyden ja keskeisen pankkisektorin ja että saadaan lainettua yhtiön hallinnan toimia. Meillä on nyt paremmat omat pääomamääräyksiä. Tämän osalta se on kaksinkertaistettu ja meillä on kaksi uutta likviditeettitunnuslukua ja me edistämme reaalitalouden rahoittamista poistamalla rasituksia, koskevat koskevat pienelleksi luottoja ja lisäämä, korottamalla eh, kynnyksiä. Me teemme myöskin pankkisektorille selkeän vastuun, luomisen selkeän vastuun ja se, että tunnustetaan hajautettu sektori sääntöjen kautta, joka koskee kaikkia bonussäännöksellä, jossa ovat kiinteät suhteet kiinteiden palkkoihin ja luomalla avoimuutta lisää kaikissa jäsenvaltioissa. Voitot ja tappiot pitää ja koko liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä ja myöskin saadut valtuulliset tuet julkistaa. Me johtotehtävissä rajoitamme toimikausia, me lisäämme joustavuusmahdollisuuksia yhteisen eurooppalaisen puitteen sisällä. Ja tätä kautta me luomme perustan Euroopan pankkivalvonnalle ja pankkiunionille. Minä haluaisin kiittää komissiota, neuvoston puheenjohtajaa, työntekijöitä ja kaikkia edustajia siitä, että me teemme nyt Yli vuoden ajan olemme pystyneet vetämään yhtä köyttä ja osoittaneet, että me haluamme selkeän vastauksen antaa tälle kriisille ja myöskin vahvistaa Euroopan pankkisektoria ja saada aikaan se, että reaalitalous on hyvässä kunnossa valmis luomaan vastu, kasvuuta ja työllisyyttä. Grazie. Ora la parola al ministro. Kiitoksia. Seuraavaksi ministeri Creighton. Uh, Ei, on. Puhemies, hyvät jäsenet. Tämä lainsäädäntöpaketti, joka teillä on edessänne tänään, on kovan työn tulos, jota ovat tehneet kummatkin toimielimemme. Neuvoston puolesta haluaisin erityisesti kiittää Puolan Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajavaltioita. Haluaisin myöskin kiittää esittelijää eh, edustaja Karasta, eh, Ekon valiokunnan puheenjohtaja edustaja Bowlesia ja varjoesittelijöitä herra Bulmania, herra Lambertsia ja rova Fordia heidän yhteistyöstään ja hyvästä tahdosta näissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Olen iloinen siitä, että olemme päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen ja tämä tarkoittaa, että uudet säännöt voivat astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2014. Tämä lainsäädäntöpaketti on yhteisen säännöstön ydin pankeille ja se luo pohjaa tielle kohti pankkiunionia. Se tarkoittaa myös, että voimme täyttää kansainväliset sitoumuksen varainhoidosta ja täyttää Basel 3-sopimukset pääoma- ja maksuvalmiusvaatimuksista. Haluaisin nostaa esiin kaksi asiaa, jotka niin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota. Ensinnäkin, kuten me kaikki tiedämme, Euroopan unionilla on edessään valtaisia haasteita kilpailukyvin e, ja talouskasvun edistämisessä. Siksi meidän on tasapainotettava e, pääomapuskureita ja likviditeettejä pankeissa ja varmistaa, että riittävästi rahoitusta annetaan samalla reaalitaloudelle, erityisesti pk-yrityksille. Uskon, että tämä paketti, josta olemme neuvotelleet, antaa riittävästi kannustimia tämän saavuttamiseen. Toiseksi, kun Baselin sopimukset koskettavat suuria maailmanlaajuisia pankkeja, meidän tekstimme kattaa sekä pankit että sijoituspalveluyritykset. Me olemme ottaneet mukaan erityismääräyksiä, jotta voisimme huomioida tämän ja samalla varmistaa, että noudatamme maailmanlaajuisia sääntöjä ja vakavaraisuusvaatimuksia. Jäsenet ovat kyllä tietoisia tämän tekstin tärkeimmistä äh, määräyksistä, mutta haluaisin korostaa tiettyjä asioita. Tärkein on ehkä se, että pankkeilla täytyy olla enemmän ja parempaa pääomaa ja niiden täytyy noudattaa maksuvalmiusvaatimuksia. Tämä äh, lisää vakautta rahoitusalalla ja vähentää liiallista riskinottoa. Me olemme erityisesti päättäneet systeemiriskipuskurista, puskurista pääomapuskurista, jonka jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön, ja puskurista, jota käytetään erityisesti järjestelmän kannalta merkittävissä rahoituslautoksissa. Ja nämä puskurit on luotu, jotta löytäisiin tasapaino kotijäsenvaltion ja vastaanottajajäsenvaltion pankkiinstituutien välillä. Jäsenvaltiot voivat ottaa lisää toimenpiteitä käyttöön, mutta meillä on riittävästi turvaa varmistaaksemme sisämarkkinoiden toiminnan ja että Baselin sääntöjä ei rikota. Mitä tulee pysyvän varainhankinnan vaatimukseen, velkaantumisasteeseen ja maksuvalmiusvaatimukseen, me olemme sopineet säännöistä, joilla noudatetaan Baselin vaatimuksia, vakavaraisuusvalvontaa eh, ja varmistavat eh, Euroopan kansainvälisen kilpailukyvyn. Me olemme myös eh, sopineet avoimuusvaatimuksista. Esimerkiksi pankkien täytyy kertoa voitoista, maksetuista veroista, liikevaihdosta ja työntekijöiden määrästä. Vuodesta 2014 näistä pitää raportoida komissiolle, vuodesta 2015 niistä pitää raportoida julkisesti. Tässä paketissa on myös asetettu katto pankkiirien bonuksille äh, suhteessa yksi yhteen, mitä tulee palkkaan. On joustavuutta niin, että tämä suhde voidaan nostaa kahden suhde yhteen äh, ja mahdollisuus maksaa 25 prosenttia bonuksesta toisella tapaa. Mielestäni tämä on hyvä kompromissi, joka vähentää liiallista riskinottoa. Mitä tulee valvontaan, niin Euroopan pankkiviranomaisen äh, toimivalta on vahvistettu. Puhemies, hyvät jäsenet, me olemme sopineet tästä lainsäädäntöpaketista, mutta se ei tarkoita, että työmme on loppunut. Meidän täytyy arvioida tätä lainsäädäntöä ja useita uudistuslausekkeita on otettu tähän tekstiin, joiden avulla tekstiä voidaan parantaa tulevaisuudessa. Ne kattavat esimerkiksi rahoituksen kaikenlaiselle pitkän tähtäimen rahoitukselle taloutta varten, myöskin säännöt, jotka liittyvät suuriin vastuisiin ja varjopankkitoimintaan. Olemme sitä mieltä, että Neuvottelujen tulos on tyydyttävä ja toivottavasti saamme parlamentin tuen sille. Se on tärkeä askel kohti parempaa lainsäädäntöä rahoitusalalla ja sillä tavoin voimme saada takaisin kansalaisten luottamuksen Euroopan rahoitusalaan. Kiitoksia. Ministro. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja seuraavaksi komissiosen Barnier. Kiitos puhemies. Hyvää huomenta kaikille. Arvoisat jäsenet, olen vuonna 2011 tehnyt esityksen tästä tekstistä. Nyt olemme tärkeässä vaiheessa. Teidän ansiostanne olemme nyt päässeet tähän saakka. Olemme yhteisten sääntöjen kulmakohdassa 8300 pankkia sisämarkkinoilla kaikkialla EU-ssa altistetaan vaatimuksille, jotka kohdistuvat omiin varoihin, vakavaraisuuteen sekä laadullisesti ja määrällisesti niin, että ne ovat äh, häiriö, häiriöille vastustuskykyisempiä sisämarkkinoilla. Kriisi paljasti riittämättömyyttä tältä, äh, tästä näkökulmasta viime vuosina. EU on myös sitoutunut G20 ministeriön äh, toimesta Washingtonissa toteuttamaan tämän. Ministeri Kreitzel muistutti eri puheenjohtajavaltioiden tekemästä työstä, Puolan, Kyproksen, Tanskan ja nyt hiljan hyvin tehokkaan pätevän tiimin toimesta Irlannin puheenjohtajakaudella. Haluan kiittää myös suurlähetystöä Brysselissä. Ja aivan erityisesti haluan kiittää esittelijäne Otmar Karasia, joka on ollut hyvin yhteistyöhalukas ja valmis tekemään yhteistyötä. Kiitän myös muita esittelijöitä, Bolsia, Bulmania, Fordia, Lambertsia, jotka ovat auttaneet esittelijää. Henkilökohtaisesti olen ollut mukana monissa kolmikantakokouksissa viime viikkoina. Todellakin kyseessä on dynaaminen kompromissi, joka oli mahdollinen sen takia, että monet teistä pääsivät yhteisymmärryksen siitä, miten saamme aikaiseksi ratkaisuja. haluaisin korostaa tiettyjä tärkeitä seikkoja, jotta muutkin kuin tässä salissa olijat voivat asiaa seurata ja jotka ovat oikeastaan edistysaskeleita verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen. Ensinnäkin kriisin oloissa hyvin tärkeää on, aivan niin kuin itse jo kaksi vuotta sitten Tajanin kanssa varoittelin tästä erityistilanteesta, joka voi syntyä pekoyritysten osalta. Euroopan parlamentti on nostanut tämän tärkeänä asiana esille. Meidän täytyy voida toimia välittäjinä pankkialalla. Täytyy muistaa systeemisesti tärkeät, järjestelmän kannalta tärkeät laitokset, herra Lamberts. Me haluamme myös teknisiä säätelynormeja hyväksyä pankeilla on velvoite toimittaa tiedot säätelemättömistä yksiköistään, toiminnoistaan. Ja pikapuoliin teen ehdotukset eh, varjopankkialan sääntelystä. Todellista edistystä on saatu aikaiseksi parlamentin ansiosta nimenomaan avoimuuden ja hallinnoinnin alalle. Kun ajattelemme sitä työtä, jota on tehty CRD kolmosen yhteydessä Ali McCarthyn avulla. Ja parlamentti totta kai on esittänyt avoimuusvaatimuksia. Tämä koskee myös palkkioita. Totta kai pankit ovat osa yhteiskuntaa. Ne eivät toimi yhteiskunnan ulkopuolella, niin kuin joskus voi syntyä tällainenkin mielikuva. Kansalaisten täytyy voida luottaa pankkeihin. Näiden innovaatioiden pohjalta uskon, että meillä on tarpeelliset elementit, jotta voimme käydä myös kansainvälistä keskustelua. Vaikkakin Eurooppa on ensimmäinen, se ei voi olla ainut, joka ottaa käyttöön tällaisen puitteiston. Tämä on tyydyttävä, tasapainoinen kompromissi. Kaikki olemme joutuneet tekemään kompromisseja, myös komissio. Ja katson, että joustavuusmekanismi, kansallinen joustavuusmekanismi ei ole vielä riittävästi säännelty Kenties vielä seikka, josta esittelijän kanssa olemme käyneet vuoropuhelua ja myös teidän kanssa, edustaja Bowles. Kyseessä on tekninen seikka ja se, miten voitaisiin kompensoida erilaisia repo-interaktioita. Tämä on kohdassa viisi. Baselin komitean täytyy jatkossa käydä virallinen konsultaatio tästä aiheesta, jotta päästään vuoden 2013 loppuun mennessä lopulliseen ratkaisuun. Tässä kompromissi on aivan järkevää ja ei ole syytä lähteä ennakoimaan Baselin komitean lopullista ratkaisua. Minä ja varmasti myös komissio olemme samaa mieltä siitä, että tekstiä voitaisiin muuttaa tässä mielessä niin, että tässä 416 artiklassa muutettaisiin yhtä lausetta. Se liittyy nimenomaan tähän kompensaatioon arvoisat jäsenet, kaiken kaikkiaan katson, että meillä on hyvin merkittävä teksti yhteisistä säännöistä pankkialan sääntelyn näkökulmasta. Sitten kun tämä teksti on käytössä ja toiminnassa 2014 vuoden alussa, ja tässä toteutetaan pankkialan säätely sisämarkkinoiden puitteissa uusien viranomaisten toimesta, ja tämä pätee myös euroalueeseen ja EKP, jolla sitten on suorat valtuudet vuoden 2014 alusta toimia tällä alalla. Me olemme ministerien kanssa Dublinissa todenneet ja muistutan tästä vielä, että jos mahdollista, toivon, että Irlannin kaudella vielä saadaan tämä teksti valmiiksi. Siitähän on keskusteltu yli vuoden ajan. Meillä on tässä elementit. Jos ne olisi jo pantu täytäntöön, niin ne olisivat Eh, estäneet tai ainakin rajoittaneet pankkikriisin seurauksia. En ajattele tässä pelkästään Kyprosta, vaan ajattelen myös muita eh, kriisipesäkkeitä, joissa on jouduttu kokemaan karmeita asioita viiden kuuden vuoden aikana. Näiden elementtien kautta me saamme yhteiset säännöt ja komissio eh, pankkiunionin suhteen esittää hyvin merkittäviä askeleita niin, että saamme myös itsenäisen eh, kriisinratkaisumenettelyn, joka on sitten EKPn rinnalla toiminnassa. Teemme ehdotukset tästä kesäkuussa joka tapauksessa vielä ennen kuin työmme keskeytyy ennen kesätaukoa. Haluan kiittää teitä vielä tästä tärkeästä tekstistä, jonka toivottavasti hyväksymme tänään. Kiitoksia komission jäsen Barnier. Seuraavaksi ryhmien nimissä äh, edustaja Wortman Kool ensimmäisenä. Äh, Kiitos puhemies. Tämä lainsäädäntö, joka koskee suurempia omapääomavaatimuksia, on erittäin tärkeä Euroopan pankkisektorin vakaudelle ja sen vahvistamiselle. Haluaisin esittelijämme Otmar Karassia kiittää tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt parlamentissa ja tietysti myös neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa tämän sopimuksen aikaansaamiseksi yhdessä muiden kollegojen kanssa. Herra puhemies, kysymys on tärkeistä prioriteeteista meidän kansanpuolueen ryhmällemme korkeampi pääoma puskuri pankeille niin, että pankit myös selviytyvät paremmin kriiseistä. Ja erityisen korkea puskurijärjestelmän kannalta tärkeille pankeille. Haluamme välttää sen, että pankit tätä kautta pelastetaan äh, veromaksajien varoilla. Myös rajoitukset bonuksien osalta, jotka maksetaan pankkien johtajille, tämä on hyvin tärkeää Euroopan lainsäädäntöä ajatellen ja ajatellen myöskin pankkien johdon käyttäytymisen muuttumista niin, että ei pelkästään harjoiteta lyhytnäköistä toimintaa. On hyvin tärkeää, että pankit antavat luottoja, luottoja pienille ja keskisuurille yrityksille, pääomavaatimuksissa tämä otetaan huomioon. Tämä lainsäädäntö, joka koskee oman pääoman vaatimuksia, on perustavanlaatuinen elementti uuden pankkiunionin parantamiseksi. Ja olen yhtä mieltä herra Barnien kanssa. Meidän on toittava nopeasti. On yksimielisyys parlamentin ja neuvoston välillä, joka koskee pankkeja ja pankkien valvontaa. Ja sitä tulisi ohjata keskuspankista. Mutta miten keskustelua valtiovarainministerien äh, kanssa tarkastella, miten voimme nähdä se, mitä erilaisissa tapahtuvien viikolla, tapahtuu, tapahtuvatko asiat nyt hitaammin vai voimmeko pitää kiinni ja sitä. tavoitteista, mitä parlamenttiin tulee. Me voimme nopeasti äänestää ja panna toimeen tämän sopimuksen tätä kautta. Tämä koskee myös kriisimekanismia. Herra Barnier, minä kehottaisin, että ennen kesää vielä tekisitte ehdotuksen päätös ratkaisu kisakasvisteeksi pankkeja varten, jotta tästä voidaan äänestää vielä ennen kesätaukoa. Paljon kiitoksia kollega Wortman Kols ja kollega Bulman kolme ja puoli minuuttia. Arvoisat kollegat, todellakin minäkin uskon eh, ja sanon myöskin sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta, eh, että on saatu aikaan suurta näissä neuvotteluissa ja tulos on kyllä sen arvoinen. Tämä on ehkä yksi suurimmista tehtävistä pankkiunionin kriisin jälkeen, mutta yksi kommentti kuitenkin. Tämä ei ollut helppoa ja meidän täytyi huomata, että vielä ei ole opittu riittävästi kriisistä. Me olemme huomanneet sen monissa keskusteluissa niiden kanssa, jotka ajattelevat, että ähm, uudistukset äh, koske, ovat epäoikeudenmukaisia. Valitettavasti suurissa pankeissa ei ole vielä ymmärretty riittävästi ja opittu riittävästi kriisistä ja valitettavasti ei myöskään valtiovarainministeriöissä. Muuten olisimme nopeammin edenneet näissä keskusteluissa. Hyvin usein kansallisissa valtiovarainministeriöissä vallitsi vielä eilispäivän henki. Me haluamme kyllä uudistaa, mutta me emme halua tuoda omaa panostamme siihen. Tätä emme ymmärrä ymmärrä. Ja hyvät kollegat, tässä yhteydessä haluaisin eh, kiittää eh, kollega Otmar Karasia, neuvottelutiimin johtajaa, mutta myöskin koko Euroopan parlamentin neuvottelutiimiä, ei pelkästään jäseniä, vaan myöskin ensiluokkaisia työntekijöitä, jotka auttoivat meitä tässä keskusteluissa. Ja tämä on viesti, joka on tärkeä Michel Barnier kaikelle tulevalle lainsäädännölle. Tämä Euroopan parlamentti ei mene polvilleen. Tämä Euroopan parlamentti antaa oikeat vastaukset, ei vain ähm, tässä, vaan myöskin varjopankkiasiassa, myöskin äh, hedge-rahastoissa, myöskin luottoluokituslaitoksissa. Äh, kansalaiset voivat luottaa siihen, että tämä parlamentti ottaa heidän huolensa vakavasti ja tekee lainsäädäntöä. Ja tämä on se rohkea tulos, joka menee pidemmälle kuin tämän lainsäädännön sisältö. Ja kyllä, todellakin meillä on nyt tiukempia määräyksiä ja tätä kautta koko järjestelmästä tulee turvallisempi, mutta emme tee sitä ylimalkaisesti, vaan sanomme, että ne, jotka riskejä tuottavat, joutuvat noudattamaan tiukempia määräyksiä, eikä meidän me halua äh, aiheuttaa hankaluuksia niille, jotka ovat äh, tehneet hyvää liiketoimintaa myös kriisin aikana ja olleet hyvä kumppani pk-yrityksille. Me olisimme olleet vielä tiukempia ja olisimme tehneet eroja riskiprofiilien pohjalta, mutta ensimmäinen askel on nyt tehty ja tämä näkyy tässä lainsäädäntössä esimerkiksi velkaantumisasteessa ja muussa. Me emme halua pk-yrityksiä liikaa, aiheuttaa niille liikaa lisää taakkaa tämän lainsäädännön kautta. Tämä on tärkeä neuvottelujemme tulos ja kaikki voivat luottaa siihen. Siellä, missä kansalliset erityispiirret vaativat toisenlaisia vastauksia. Se onnistuu, mutta me emme tule hajottamaan sisämarkkinoita. Olemme saaneet aikaan tärkeitä läpimurtoja bonuksissa väärä ohjaus loppuu nyt ja enemmän oikeudenmukaisuutta saadaan aikaan myös avoimuuden kautta. Pankkien on tulevaisuudessa sanottava, mitä voittoja, mitä tukia ne ovat saaneet. Kiitoksia edustaja Bulman ja seuraavaksi edustaja Bowles kaksi minuuttia. Tämä on todella ollut tekninen ja pitkä neuvottelun rupeama, mutta loppupaketti on hyvä. Olisi parempi, että meillä ei olisi niin monimutkaista sääntelyä ja ei niinkään turvauduttaisi näihin johdannaisiin, mutta sitten tuonnempana. Nyt meillä jää muita tärkeitä työsarkoja hämärän peittoon, mutta toki bonusten rajoittaminen on tärkeää ja, ja riskipitoisuutta vältellään. Kiitän kollegoita tuesta. Kasvua ei juurikaan ole. Nyt olisi väärä aika kohdella kasvua epäsuotuisasti. Kun ajatellaan lainansaantia, niin lainoja tarvitaan todellakin kaupankäyntiin palvelualalle. Olemme olleet edistyksellisiä niin, että ei säännellä pelkästään hedge-rahastoja, vaan kaikkia, ainakin siihen saakka, kunnes saadaan parempi kalibrointi tähän järjestelmään. Järjestelmä ei ole vielä täydellinen. Se ei välttämättä sovi meille, kehitysmaille ja niille, jotka toisin kuin Yhdysvallat eivät toimi aktiivisesti eh, yrityslainamarkkinoilla, jossa nimenomaan käytetään tällaisia hedge-rahastoja. Miten sitten näillä repotransaktion julkistamisella voidaan edesauttaa yleistavoitetta. Meillä on pankkiirien mustalista ja vaatimus tarkastaa pankkiirien tausta, kuka on maksanut veroja ja minne, tullaan paljastamaan maakohtaisesti pankkien raportoinnin yhteydessä. Tämä on tie eteenpäin myös muilla aloilla. Tästä se lähtee. Meillä on myös joustavuutta puskurien suhteen ja viranomaisten rooli, kun ajatellaan kriisinratkaisua, sitä on vahvistettu. Tiettyjä poikkeuksia lainsäädännössä edelleenkin on, mutta kun ajatellaan näitä vaarallisia Kiitoksia edustaja Bowles ja sitten edustaja Lambert, neljä puoli minuuttia. En tiedä, löytyykö enää tarpeeksi suuria sanoja todeta sitä, että Eurooppa ei tehdä tarpeeksi rahoitusmarkkinoiden säätelemiseksi. Tämä teksti varmasti on kyllä yksi tärkeimmistä teksteistä tällä lainsäädäntökaudella. Tämä on merkittävä edistysaskel, jolla säännellään pankkeja ja näitä järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, jotka ovat liian suuria kaatuakseen. Selvästi nyt saamme tässä pisteet kotiin ja ei voi olla niin, että, että että rahoitusala sanelee säännöt yhteiskunnalle. Meillä on järjestelmän kannalta merkittäviä toimijoita ja sitten muita. Meillä on myös likviditeettisäännöt ja loppujen lopuksi nämä kaksi aika lailla ääriaihetta ovat myös mukana tässä, eli avoimuus ja palkkioiden kohtuullisuus. Olemme kuulleet, että palkkiot eivät ole ongelma. Kyllä me tiedämme, että ne ovat keskiössä ne ovat oikeastaan yksi syistä, miksi pankit ovat liiallisesti ottaneet riskejä. Me parannamme äh, CRD3-lainsäädäntöä niin, että nyt meillä säännellään myös äh, kiinteän palkkion ja bonuksen osuutta, joka sitten vähentää, pienentää kokonaispalkkiotasoa. Ja sitten maakohtainen raportointi, tämä jo mainittiin useampaan otteeseen tässä keskustelussa läpinäkymättömyys ei ole enää sääntönä rahoitusalalla. Me haluamme kilpailukykyä. Totta kai se vaatii avoimuutta niin, että kaikki toimijat raportoivat toiminnastaan. Tämä on keskustelussa noussut esille, mutta usein olen kokenut olevani jonkinlainen viimeinen mohikaani vapauden puolustamisessa. Me olemme näissä kahdessa seikassa päässeet tyydyttävään tulokseen. Ne ovat meistä keskeisiä. Miten tämä oli mahdollista? Me olemme käsitelleet pankkien eh, vastustusta ja myös valtiovarainministereiden kommentteja. Ne ovat olleet puolustuskannalla eh, pankkialan suhteen. Toisaalta parlamentti on ilmaissut oman poliittisen tahtonsa yksimielisesti. Ja toisaalta meillä on julkinen mielipide, joka on noussut nimenomaan tätä läpinäkymättömyyttä ja liiallisia palkkioita vastaan. Kun toinen näistä haaroista puuttuu, niin silloin järjestelmä ei toimi. Säännöt eivät mene likviditeetin suhteen riian, tarpeeksi pitkälle. Meillä on edelleenkin ongelmia, kun ajatellaan näitä sidottuja omia varoja. Ja sitten kun pankit pyrkivät minimisoimaan omia pääomavaatimuksiaan. Katson tässä komission suuntaan. Me emme ole vielä aivan lopullisessa päämäärässämme tässä suhteessa. Ja sitten tietyt valtiovarainministerit, jotka ovat olleet tällä varsin konservatiivisella linjalla. Ajattelen tässä Pierre Moskovisia. Hän totesi, että Ranskan etu ei tässä se, ole yhteneväinen Credit Agricole BNP Varibasin kanssa esimerkiksi. Ja että Saksan etu ei sekaannu Deutsche Bankin tai Commerzbankin etujen kanssa. Yleisen edun on oltava ensisijainen ja sit, siinä tämä teksti onnistuu aivan erityisesti haluan osoittaa kiitokset kolmelle toimijalle tässä aiheessa. Ensinnäkin brittihallitukselle. Tämä voi vaikuttaa kummalliselta sen taistelun jälkeen, jota olemme käyneet bonuksesta, mutta jos meillä on yksi hallitus Euroopassa, joka on ryhtynyt toimiin ja ottanut huomioon järjestelmän kannalta tärkeät, merkittävät pankit, niin nimenomaan kyseessä on brittihallitus. Usein olemme olleet neuvotteluissa tästä tekstistä tämän hallituksen rinnalla, tai tämä hallitus on ollut parlamentin rinnalla, jotta saamme kunnianhimoiset tavoitteet. Haluan kiittää myös Michel Barnierta, joka on mielestäni komissiossa toiminut moottorina, moottorin tavoin, niin että tätä alaa voidaan viedä eteenpäin. Ei tämä tietenkään ole ensimmäinen eikä viimeinen teksti tällä alalla, jonka komissionsa meille esittelee. Komission jäsen ei kuulu tähän laissez-faire-sukupolveen. Se on mennyttä elämää on hyvä, että meillä on henkilö niin kuin sinä hoitamassa sisämarkkina-asioita komissiossa. Haluan myös kiittää Otmar Karasia. Otmar Karas on onnistunut nousemaan yhden politiikan ajattelutavan ideologian yläpuolelle ja on huomioinut yleisnäkemyksen parlamentissa, yleisen ideologian ja näissä neuvotteluissa. Otmar, meidän neuvottelujemme kautta olen oppinut tuntemaan valtiomiehen ja ystävän. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Lambert ja seuraavaksi kollega Ford. Pankkisektori on yhä globaalimpaa, se vaatii globaalista sääntelyä ja siirtymistä kohti globaalia standardeja ja tasaisempia, yhtäläisempiä toimintamahdollisuuksia. Komissio vuosi sitten teki esityksiä muutosta, ja kautta pyrittiin lähentämään EU-lainsäädäntöä maailmanlaajuisiin standardeihin. Kuitenkin monista näistä tavoitteista, niistä luovuttiin neuvotteluissa ja on saanut paketin, joka ei vastaa Baselia. Minun ryhmäni halusi varmistaa sen, etteivät pelkästään pankkia vahvistettaisi, vaan että myöskin suojeltaisiin veronmaksajien varoja. Meistä on erityisen tärkeää se, että tappiot, jotka syntyvät. Kyproksen tilanne osoittaa, miten tärkeää tämä on. Avaintarkastus meillä oli se, että pystytään, säteet voivat katsoa, mikä on se velka, jota maksetaan ennen, ennen, ennen osalta, ennen kuin käydään verottavakseen varojen käyttämiseen. Yhteismarkkinoilla pitäisi saada nyt mahdollisuuden kaikkia pankki, vakuutusjärjestelmä on osa, joka vaatii globaalia standardoitamista. Taseista täytyy nähdä se, että voidaan katsoa, minkälaiset investoinnit ovat talouteen ja täytyy katsoa, miten voidaan varmistaa se, että on turvallisuuslausekkeet, joilla tuetaan piensuorituksia, rahoitusta myös tunnustetaan erityisasema, joka on niillä laitoksilla, jotka rahoittavat rakentamista ja antavat kiinalainoja. Olemme katson, että jäsenvaltion pitäisi olla myöskin mahdollisuus itse ottaa käyttöön korkeampia standardeja, mikä on joskus tärkeää. Ja se, että tällainen mahdollisuus on, sitä ei pidä menettää. Mitä tulee johdon palkaukseen, se saattaa johtaa myöskin dramaattisiin toimijoille, ja tätä täytyy säädellä. Olen tuen toimijoilla, pyritään tällaiset palkkauspaketit samaan aikaan pitkällä tähtäimellä toteuttaviksi. Mutta se, että leikataan bonuksia, saattaa olla, saattaisi johtaa ongelmaan. Tämä lainsäädäntö monella tavoin merkitsee siirtymässä kohti globaalia standia Minun ryhmäni ei tule äänestämään vastaan. Ford. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Ford ja edustaja Bloom. Well, thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Se, mitä me täällä äh, teemme on toivon voitto kokemuksesta. Täällä puhutaan asioista, jotka eivät ole ongelma. Ongelma, joka meillä on, äh, on äh, haitallinen huono pankkinajärjestelmä, jossa pankkiirit voivat mm, lainata rahaa, jota äh, niillä ei ole. Ja jos menette yhdistyneen kuningaskunnan 50-luvulle, niin se oli vakava rikos, sitä varten jo, saattoi joutua hirteen. Mikään tästä, näistä sääntely, säännöksistä ei tule pelastamaan meitä katastrofilta. Me emme ole ratkaisseet ongelmaa. Me tarvitsemme toisaalta investointipankit, toisaalta vähittäispankit Täällä puhutaan siitä, kuinka pankit voivat selvitä kriiseistä. Teidän mm, määritelmänne kriisistä on se, että ihmiset tulevat pankin luukulle ja haluavat rahansa takaisin. Tämä ei ole mikään kriisi, se on päivittäistä pankkitoimintaa ja sitä pitäisi käsitellä niin. Sitten puhumme pankkirien bonuksista. Tämä on hieno tapa mm, jättää pääkysymys huomiota. Tässä on kyse pankkiirien rikollista toiminnasta, mutta yksikään pankkiiri ei ole joukutunut vankilaan. Tämä on aivan uskomatonta. Miljardeja puntia viedään veronmaksajilta ja tallettajilta, osakkeenomistajilta, mutta yksikään pankkiiri ei ole vankilassa. Tämä on häpeällistä. häpeällistä. Meidän täytyy ottaa lakikäyttöön eikä niinkään säännökset ja tehdä rahaa. Me haluaisin nähdä keskuspankkiirit vankilaan. Rahan painaminen on rahan väärentämistä. Niiden pankkirien pitäisi joutua vankilaan. Meidän pitäisi hiukan pohdiskella ja nähdä millaisia yhteyksiä pankkiireilla ja poliitikoilla on. Veronmaksajat kärsivät tästä. Lopetetaan tämä nyt. Kiitoksia edustaja Blum ja sitten edustaja Kluute kaksi ja puoli minuuttia. Ich kann leider, weil wir sehr Valitettavasti, koska äh, olemme aikataulusta myöhässä, en voi ottaa sinisiä kortteja vastaan, tietysti kollegoilta, jotka ovat jo puhuneet. Edustaja Kluute. Kiitos. Jotkut kollegat ovat viime päivinä puhuneet vallankumouksesta – ajatellen Basel-säädöksiä ja, ja muuta. En kuitenkaan olisi tästä yhtä mieltä. Uskoakseni kuitenkin on kysymys huomattavasta askeleista tämän säädöksen myötä kohti pankkisektorin uuden rakentamista ja vakauttamista ja rahoitussektorin osalta myös Euroopan unionissa. Ja meidän kantamme katsottuna Otmar Karasia on syytä onnitella tästä. Hän on tehnyt erinomaista työtä komissio Michel Barnier luoman perustan pohjalta. Tämän myös me tunnustamme. Me tuemme erityisesti sitä, että on onnistunut saada aikaan monimuotoinen, monimuotoisen pankkisektorin turvaaminen Euroopan unionissa. Meistä on tärkeää nimenomaan alueelliset säästökassat ja osuuspankit, että niitä suojellaan eikä niistä luovuta tällaisen yksityistaloudellisten suurpankkikonseptien hyväksi. Nämä osuuspankit ja säästökastat ovat osoittautuneet kriiseissä vakaiksi, ne ovat osoittautuneet luotettaviksi kumppaniksi PK-yrityksille ja meistä tämä osa pankkisektoria, se, että se turvataan, on hyvä asia. Olisi nyt tehdä enemmän. Herra Bulmaan puhui tästä, haluaisin myös tukea samaa, samoja kommentteja. Mutta tässä on saatu aikaan huomattava panos. Mitä tulee sitten avoimuusmääräyksiin, niitäkin voimme tukea. Myös bonusmääräyksiä, vaikkakaan ei ole täysin ymmärrettävää, miksi neuvosto ei voinut hyväksyä alkuperäistä ehdotusta, joka olisi ollut yhden suhde yhteen ratkaisu, mikä olisi ollut parempi ajatellen äänestäjiä. Mutta kuitenkin tämä on tärkeä askel. Olisimme toivoneet su- korkeampaa pääomavaatimusta. Me puhuimme 18 prosentista säästökassojen osalta. Tämä ei olisi ollut riittävää, mutta toisaalta kun lasketaan tähän mukaan pääoma puskuri päästään 15 prosenttiin, eli ei olla kovin kaukana siitä, mitä me alun perin toivoimme, joten tästä voimme sanoa, että hyvä on. Pari kriittistä kommenttia vielä tähän vipuratioon. Olisi ollut hyvä leverage ratio, olisi ollut hyvä ottaa tämä aikaisemmin käyttöön ei yhteisvälismenettelyssä, vaan delegoidulla säädöksellä. Tämä kuitenkaan tehtävässä lävitse. Ehkä tässä on vielä mahdollisuuksia neuvotella asiasta, koska tämä olisi olennainen kysymys jotta voitaisiin tukea pieniä pankkeja. Kiitos. Paljon kiitoksia, kollega Klute. Ja seuraavaksi kollega Seilstra, puolitoista minuuttia. Voorzitter, centrale banken hadden veel beter toezicht. Puhemies, keskuspankkeja olisi pitänyt valvoa paremmin sen suhteen, miten rahaa luodaan. Rahan luominen tuo mukanaan inflaation vaara parhaiten valvotut pankit, parhaiden hallinnoidut pankit säilyvät, muut taas eivät. Se olisi tervettä. Rahapolitiikan pitäisi kuulua keskuspankille ja pienten pankkien pitäisi sitten saada huolehtia muista asioista. Periaatteessa yritykset ja pankit menettävät kyvyn hoitaa omaa toimintaansa. Jos muut yritykset eh, eivät hoida hommia kunnolla, niin ne kaatuvat, tekevät konkurssin. Miksi pankit eivät voisi olla samanlaisia? Kansallista lainsäädäntöä ollaan nyt syrjäyttämässä ja luodaan ylikansallista sääntelyä kun kyse on yritysten hallinnoinnista, niin asiat pitäisi hoitaa kunnolla hyvin hoidettu pankki hoitaa asiansa kunnolla. Se ei ota vastuuttomia riskejä. On aivan harhaa kuvitella, että tämä Euroopan tason sopimus helpottaisi pankkeja sen suhteen, että niitä hoidetaan huonosti. Meidän täytyy ottaa opiksi kriisistä, mutta me kyllä näemme, että ei tämä kaikki auta. Kyse on siitä, että sitten kun on jo tilanne karannut käsistä, niin pannaan ovilukkoon. Kiitoksia kollega Selstra. Olen pahoillani, en voi hyväksyä sinisiä kortteja erityisesti kollegoilta, jotka ovat jo puhuneet tai tulevat vielä puhumaan. Tässä oli ryhmien puhujat, sitten seura- muut puhujat. Kollega Baltz. Sydämelliset kiitokset puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijämme Otmar Karasia hänen erinomaisesta työstään, jonka hän on tehnyt tietenkin yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Tämä Tällä mietinnöllä parlamentti vaatii eh, tiukempia oman pääoman vaatimuksia pankeilta. Eh, tämä on tärkeä askel pankkisektorin vahvistamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi, erityisesti Euroopan kansalaisten eh, edun mukaista tämä on. Minusta on hiukan harmillista, että nämä tärkeimmät asiat ovat jääneet hiukan taustalle, kun on keskusteltu pankkirien bonuksista, vaikka nekin ovat tietysti merkittäviä. Me tarvitsemme laadullisesti ja määrällisesti parempaa omaa pääomaa pankkeilta. Tämän olemme jo saavuttaneetkin mielestäni. Olen iloinen siitä, että erityisesti kansallisten rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet on otettu huomioon. Yksikään luottolaitos ei joudu liiketoimintamallinsa takia huonoon asemaan Tärkeää on ydinpääomamäärä eikä liiketoimintamalli. Ja tällä tavoin pankkien täytyykin keskittyä niiden ydinliiketoimintaan, nimittäin reaalitalouden rahoittamiseen, erityisesti pk-yritysten rahoittamiseen. Pienten ja keskisuurten luottojen riski on laskettu 75 prosentista 50 prosenttiin ja mielestäni koko tämä mietintö on ollut suuri menestys Euroopan parlamentille. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Valt. Seuraavaksi kollega McCarthy, puolitoista minuuttia. Kiitos. Minäkin haluan onnitella herra Karasia ja neuvottelujoukkuetta. 2010 minä harjoitin yhteistyötä herra Karasen kanssa, jota saatiin aikaan sääntöjä, jolla turvattiin, että bonuksia saatettiin pienentää ja että voitiin vähentää tällaisia ennakkomaksuja bonuksia. Silloin pankit pisuttaan käyttöön sitä taisin käyttöön suhdeluku, joka olisi siis suhteessa kiinteisiin palkkoihin, on pankkien oma epäonnistuminen, että ne eivät ole pystyneet säätelemään tätä, mikä on johtanut siihen, että nyt on haluttu tällainen bonusjärjestelmä, joka on sidottu kiinteästi palkkoihin. Tosin tämä saa lopun sille, että on, kest- että on tällainen kestämätön pankkimalli, jossa HBS, joka on pitkälti verovastaamista, joka käsi valtaisia tapioita ja joka on maksamaan sakkoja, mutta sakkoja edelleenkin maksaa valtaisat bonukset vuonna 2012. On häpeä, että Iso-Britannian hallitus ja George Osborne eivät ole pystyneet puuttumaan pankkikulttuuriin. He ovat toimineet tietynlaisen ammattiyhdistysedustajina hyvin palkattuille johtajille. Tämä kulttuuri, sen yleisö on hylännyt. 2010 76 prosenttia ihmisistä tuki sitä, että leikataan bonuksia ja että on tiukempaa sääntelyä ja ajanjaksona, jolloin edelleenkin peruspalkka näillä johtajilla on hyvin korkea. Hän voi viedä kokonaispaketin, joka on 780 000 puntaa ja 130 000 ihmistä minun vaalipiirissäni vaikeuksia saada rahoja pankista. Toisin sanoen on aikea vastata siihen, mitä yleisö sanoo. Kiitos. Kiitoksia kollega McCarthy ja seuraavaksi kollega Kular, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin todella lämpimästi kiittää komissiota, joka teki aloitteen tästä tekstistä. Neuvosto korosti myös parlamentin tiimiä. Aivan niin kuin on osoitettu, tämä parlamentti saa kunnioitusta silloin, kun se tekee hyvää työtä. Tämä ansaitsee kiitokset. En ollut mukana tässä tiimissä, joten minulla ei ole tässä eturistoriitoja. Haluaisin korostaa kahta seikkaa, jossa parlamentti on voinut tuoda erityistä lisäarvoa tekstiin. Ensinnäkin luototus PK-yrityksille säätelyn tuoksenassa ei pidä unohtaa, että yksi ydinongelmista on kasvun puute ja luototuksen ongelmat. Ja toiseksi avoimuus. Tämä on sellainen seikka, joka tekstissä näyttää hyvin vaarattomalta, mutta joka voi muuttaa monia seikkoja, ei pelkästään rahoitussektorin yritysten tilannetta, vaan myös kolmannen maailman maiden tilannetta. Ne kärsivät eh, eh, läpinäkymättömyydestä. Komission jäsen, jatkakaa tiukalla linjalla. Nyt aloiteoikeus on komissiolla. Teidän käsissänne on tämä teksti. Teidän täytyy asettaa neuvosto vastuunsa eteen niin, että se ymmärtää, mikä tässä on järkevää. Kesäkuussa Eurooppa-neuvosto itse totesi, että pankkiunioni tarvitaan, jotta vastuuta voidaan kantaa. Se on tärkeää suurelle yleisölle. Haluan kiittää myös koko hallintoa, joka on työstänyt tätä aihetta. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Gular. Seuraavaksi kollega Strejček, yksi minuutti. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, ta dnešní debata... Hyvät naiset ja herrat, Kiitos. Tänään aamun keskustelu jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa korkeat odotukset ja toinen osa huolenaiheet. Kuinka paljon on sanottu jälkimmäisestä osasta. Suuret odotukset, niin siinä on kysymys siitä, että jos olisi enemmän säädöksiä, olisi kriisiä, ei olisi talouden shokkeja, itse asiassa minä en ole yhtä mieltä tästä näkemyksestä, mutta kunnioitan sitä, että tämä on nyt vallitseva tunnelma tässä talossa. Toisaalta ministeri Creighton oli hyvin vakuuttava sanoessaan, miten tärkeää oli pitää mielessä, että emme säädelleet siinä määrin, että reaalitaloudelta puuttuivat ne resurssit, joita se tarvitsi. Hän varoitti myös siitä, että tulisi ristiriitoja kansallisäätiöiden kanssa. Kiitoksia kollega Strejček ja kollega Morgantti puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, on selvää, että pankeilla on ollut suuri vastuu tässä kriisissä, jossa me nyt olemme. Jokainen toimenpide, joka pystyisi ehkäisemään tällaisten tapahtumien uudelleen syntyminen, on siis sellainen, että sitä on tuettava. Eurooppa tarvitsee vakaita ja vastuullisia pankkeja, mitä tulee talouteen ja kansalaisiin. Ei ole hyväksyttävää, että veronmaksajat auttavat rahoituslaitoksia, jotka ovat ongelmissa jo johtuen niiden riskialttiista toiminnasta ehdotus, jota olen korostanut jo kovasti, pitäisi tehdä ero sijoituspankkien ja vähittäispankkien välillä Stigal-lain mukaisesti. Äh, tätä ehdotusta olen 90-luvun lopulta asti vaatinut ja se, 90-luvun äh, lopulla tämä laki Yhdysvalloissa poistettiin ja sen jälkeen kaikki tällaiset äh, ongelmat ovat lisääntyneet. Nyt vihdoinkin on asetettu raja äh, korvauksille ja bonuksille äh, pankkiireille. Mielestäni on epämoraalista se, että nämä katastrofista saa valtaisia määriä palkkoja. Äh, Antonio Vinni vuosi sitten jätti tehtävänsä Monte de Paskin pankissa ja hän sai yli viiden miljoonan euron bonukset. Nyt me tiedämme millaisia vahinkoja hän on aiheuttanut. Mielestäni tällainen kaatto bonuksille on looginen ja tällä tavoin voidaan ehkä nostaa myöskin pankkien uskottavuutta. Kiitoksia edustaja Morganti ja seuraavaksi kollega Angurakis yksi minuutti. Η αύξηση της κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στόχο την εξυγίανση Euroopan unionissa ei pyritä korjaamaan talousjärjestelmää tai mitenkään helpottaa veromaksen asemaa. Puhutaan bonuksien alentamisesta, mutta kuitenkin on valitettava sitä, että todellinen syy kapitalismin kriisiin ei ole vastuuton toiminta pankeissa, vaan se, että pääomaa kootaan, koska monopolit rasittavat yhä enemmän ihmisten elämää, painostavat ihmisten elämää, tarjotakseen kapitalistien voitot. 27 miljoonaa ihmistä on edelleen työttömiä ja heidän elämänsä on rajoitettua. Euroopan unionissa totta kai on myös yhteenottoja, jotka nousevat esiin imperialistisessa kilpailussa unionin sisällä, mutta myös ulkopuolella. Vain nämä suurit pankit voivat saada koottua tämän pääomakatteen, jota näitä vaaditaan pienet pankit ovat kuolematta fuusioihin ja väki tulee kärsimään tästä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Martin. Kunnioitusta, Otmar, sinulle. Olet äh, jälleen ollut äh, o, äh, äh ahkera orava ja eh, tuonut paljon pähkinöitä kotiin, mutta eh, Eurooppa myönteisenä kriitikkona minun on sanottava, että muutama pähkinä sieltä puuttuu. Tietenkin olisimme toivoneet, että eh, pankkirien bonus näiden rajoitusten lisäksi olisi myös selkeitä askelia siihen suuntaan, että myös rahastonhoitajien kohdalla tämä onnistuisi. Ja olisimme toivoneet, että velkaantumisasteen kohdalla olisi ollut sitovuutta, vaikkakin onkin erittäin myönteistä, että myös ihan yksinkertaisille pankkitileillä on pian selvää, mikä liiketoimintamalli ja millainen riski milläkin pankilla on mutta kyllähän sinä tiedät kuitenkin, että suuri pähkinä on vielä murrettava. Alan, äh, äh McCarthy äh, työstää sitä. Meidän on äh, pystyttävä jakamaan investointipankit ja vähittäispankit ja äh, järjestelmää on muutettava myös niin, että EU-pankki kaikki alueilla ei vain näin voi käydä, vaan ei myöskään kansallisvaltioissa meidän on myös kansallisvaltioissa toimittava niin, että yhtäkään kansallista pankkia veronmaksajat eivät enää joudu rahoittamaan. Kiitoksia kollega Martin ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Stolosan. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella kollega Otmar Karasia ja kaikkia varjoesittelijöitä tästä erinomaisesta työstä. Kaksi mietintöä, jotka käsittelevät luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta. Mitä tästä nykyisestä kriisistä olemme oppineet on se, että alkuperäiset vaurioarviot olivat kaikki alakanttiin sen takia aion äänestää näiden mietintöjen puolesta. Siinä asetetaan hyvin selkeät vaatimukset, vaatimukset velkaantuneisuusasteelle, asetetaan yläraja bonuksille ja luodaan oikeanlaiset kannustimet luottolaitoksille ja investointirahastoille, jotta ne palaavat rahoittamaan reaalitaloutta. Kiitos. Kiitoksia kollega Stolojan. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Sanchez Presedo. Kiitos puhemies. Haluan onnitella myös esittelijä Karasia ja parlamentin neuvottelujoukkuetta, joka on pystynyt tarttumaan näihin aiheisiin, jotka liittyvät pankkijärjestelmän kaatumiseen, joka on aiheuttanut kriisin. Ne ovat välttämättömiä. Kysymys on pyrkiä siitä, mitä samaan aikaan kasvua ja saada aikaan myös sitä, että luottolaitteet, luottolaitokset, joilla on, on riittävästi, on, on riittävästi pääomaa ja tämmöistä myöskin soimaan turvaa, jotta pyritään mahdollisimman likviditeettiä ja myöskin vahvistamaan hallintoa ja luomaan järjestelmää, jossa on riittäviä kannustimia. Sopimukset, kompromissit on saatu aikaan neuvotteluissa, jotka liittyvät voimakkaampaan rahoitusjärjestelmään, jolla pyritään tukemaan kasvua ja pyrkiä vastaamaan niihin tarpeisiin, joita on kansalaisilla. Pyritään aikaan sääntöjä. Ensinnäkin tämän aikaan se, että on yhtenäiset säännöt, joka olivat eurooppalaiset, samoin myöskin direktiivillä pyritään parantamaan hallintoa ja valvontaa. Minun mielestäni tässä on kolme myönteistä kysymystä. Tämä koskettaa yli 8 miljoonaa pankkia ja tukee reaalitaloutta ja pyrkii myöskin siihen, että johdonmukaisesti pyritään saavuttamaan kansainvälinen taso. Tapahtuu kulttuurin muutos silloin, kun pyritään luomaan eh, suhteet, suhteuttaa palkkiot ja myöskin saman aikaan säännöt, jotka koskevat suhteita valtioissa toisen ja myöskin suhteellisjärjestelmä, joka koskee sitä, miten palkellaan, käsitellään systeemisin sisäisiä riskejä ja myöskin mitä tulee, sitä, miten tuotaan pieniä yrityksiä. Tämä tulee jatkumaan edelleen. Kiitoksia kollega Sanchez Presedo ja seuraavaksi eh, kollega Schmidt yksi minuutti. Puhemies, kalli, pankilla täytyy olla paremmat puskurit ja täytyy pitää paremmassa kunnossa pääomatilanne. Talouskriisi on osoittanut, että pankit ovat ottaneet aivan liian suuria riskejä. Siksi valtavasti tarvitaan sääntöjä, jotka koskevat siihen, miten bonuksia säädellään. Olisin toivonut, että tämä olisi voitu ratkaista, niitä pankit itse olisivat hoitaneet sen, mutta valitettavasti aivan liian monien pankkien johtajat näyttävät olevan ö, tilanteessa, että he eivät ymmärrä, mitä yleisö ajattelee. on harmi, että jatkuvasti joudutaan hyökkäämään pankkisektoria vastaan. Puhemies, on iloinen siitä, että pankki asettuu minun ehdotukseni taakse, että pyritään muutamaan nimittämisjärjestelmää, jossa määritel, kun kysymys pankkijohdosta pyritään vähennetään miesvaltaisuutta. Pankkien tulisi itse määrittää se, mikä olisi vähimmäisnaisosuus pankkien johdossa, tällainen itsesäätely naiskiintiöiden osalta on tehty ehdotus myöskin talousvaliokunnassa, joka liittyi tähän yritysten johtoon. Ja näyttää nyt siltä, että myöskin tämä ehdotus on Saksassa tullut liittokanslerin hyväksymäksi. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Schmidt ja seuraavaksi edustaja Kamal yksi minuutti. Uh, uh, Puhemies, kollegat, on hyvä, että vakavaraisuusdirektiivi on viimeistelty ja pankkien taseiden vahvistaminen on totta kai tervetullutta. Ideaalimaailmassa markkinat olisivat hoitaneet tämän asian. Me tarvitsemme lisää työtä. Äh, kriisinratkaisujärjestelmä on viimeisteltävä. On varmistettava, että pankit, jotka tekevät konkurssit, voivat sen tehdä ilman, että veronmaksajat joutuvat ne pelastamaan. Toiseksi on varmistettava, että on myös äh, pankinjohtajille vastuuvelvollisuus niin, että he kantavat vastuun epäonnistumisesta joko suoraan tai epäsuoraan. Ja kolmanneksi on kenties varmistettava, että pankeilla on riittävät varaumat tappioiden varalta ja jo etukäteen katsotaan, että onko ongelmia tulossa ja sitten äh, raha asetetaan syrjään. On uudistettava tilinpitostandardeja tässä mielessä. Basel 2 ja 3, 1 ja 2 eivät riittäneet, Basel 3 ei ole riittävä. Markkinat on saatava toimimaan. Me tarvitsemme kiireellisesti uudistuksia. Kriisinratkaisu on saatava valmiiksi. Tämä ei riitä. Tarvitaan uudistusten viimeistelyä. Kiitos. Kiitoksia kollega Kamal ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Langen. Puhemies, hyvät kollegat, Basel 3 ja äh, vakavaraisvaatimusdirektiivi 4 ovat tärkeä askel äh, pankkien vakauttamiseksi, oman pääoman ja vahvistamiseksi, mutta tämä ei tietenkään riitä. Tämä on ensimmäinen askel vasta ja haluaisin kiittää komissiojäsen Barnietta mm, äh, ja esittelijä yhteistä työstä, koska 30 neuvotteluissa ei jumittanut parlamentti eikä komissio, vaan pelkästään neuvosto. Siksipä tämä tulos on hyvä. Olemme saaneet tärkeimmät asiat mukaan. Eh, enemmän omaa pääomaa, luotoissa yksinkertaistamista mm, pk-yrityksille ja eh, bonuksille rajoituksia. Jotkut kysymykset ovat kuitenkin vielä auki. Tuleeko tästä mm, maailmanlaajuinen eh, säännöstö, noudattavatko kaikki tätä, esimerkiksi Yhdysvallat. Toiseksi valtionlainoissa riskitekijä on vieläkin nolla, tämä ei onnistu, jos pankit ja valtiot halutaan jakaa, niin tämä on erittäin tärkeä asia. Ja kolmanneksi mielestäni näitä bonussäännöksiä voidaan kiertää hyvin helposti ilman suuria ongelmia. Ja neljänneksi varjopankkiala jää suurimmaksi osaksi ulkopuolelle. Odotamme ehdotuksia komission jäseneltä vuoden puolivälissä ja sitten kun kaikki on hoidettu, niin silloin pankkisääntelyssä on järkeä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Langen, seuraavaksi kollega Beres, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, esittelijä, hyvät kollegat. Kun hyväksymme Euroopan lainsäädäntöä vakavaraisuudesta, niin Eurooppa on astunut ensi eturintamaan pankkisäätelyssä. Meillä on Basel 3-säännöt. Nekin toteutuvat Euroopassa, kun neuvotellaan. Ja on neuvoteltu jo 20 kuukautta aina vuodesta 2011 lähtien. Euroopan parlamentti muiden rahoitusalan säätelijöiden rinnalla on kantanut oman vastuunsa lainsäätäjänä. Jäsenvaltiot ovat pitkään puolustaneet sellaisia kantoja, jotka olivat omien varojen riittävyyden eh, suhteen sellaisia, että ne puolustivat vain omia pankkimallejaan, liiketoimintamallejaan. Tämä on välttämätön askel, kun haluamme saada vakaamman rahoitusjärjestelmän, joka palvelee reaalitaloutta. Euroopan parlamentti ennen kaikkea on puolustanut sitovia sääntöjä, joilla tradereiden ja pankinjohtajien bonuksia rajoitetaan niin, että heidän palkkionsa ei ylittäisi bonuksen osalta kiinteätä palkkaa jatkossa. Haluan kiittää Ranskan hallitusta, joka neuvostossa puolusti Euroopan parlamentin kantaa brittihallitusta vastaan samalla tavalla kuin ennakoitiin tiettyjen sääntöjen käyttöönottoa avoimuuden alalla. Haluan kuitenkin komission jäsen kiinnittää huomionne keskeiseen seikkaan, joka liittyy tämän aiheen seurantaan, kun komissio aloittaa neuvottelut Yhdysvaltain kanssa. Jos te ette saa vastavuoroisuutta tälle alalle, niin katson, että se sopimus Kiitoksia kollega Beres ja seuraavaksi kollega Klintz, yksi minuutti. Kriisin huippuhetkellä oli selvää, että Kolme toimintaa täytyy toteuttaa, jotta voidaan olla paremmin valmiita seuraavin kriisin uudet pääomavaatimukset, Euroopan pankkivalvonta ja kriisinhallintajärjestelmä. Näiden hankkeiden toteuttaminen vie kauan, liian kauan. Nyt syntynyt kompromissi, joka koskee pääomavaatimuksia, on suuri askel eteenpäin. Ei epäilystäkään yhtenäiset säännöt, jotka koskevat kaikkia pankkeja riippumatta niin oikeudellista muodosta. Hyvä asia, lisää avoimuutta ja helpotuksia luototukselle, joka koskee pieniäkin suuria yrityksiä, hyvä. Ja kunkin ongelmia. Valtiolliset lainat. Eikö olisi voitu ainakin periaatteessa tehdä sopimus siitä, miten valtion lainatusta toteutetaan tulevaisuudessa? Ja sitten jäsenvaltion mahdollisuus muuttaa pääomapuskuria, se ei saisi johtaa kilpailun sisämarkkinoilla. Ja palkkausjärjestelmät niitä kierretään, eikä tämä tule olemaan näin, eikä tämä tule myöskin johtamaan kilpailun vääristymiseen ajatellen eurooppalaisia pankkeja kansainvälisessä kilpailussa. Ja tarvitaan kuitenkin pikaisesti kulttuurimuutosta pankkeissa. Kiitoksia kollega Klintz ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Feijo. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa tästä lainsäädännöstä, että olemme tehneet hyvän tekstin. Voin sanoa tämän, mitä tulee kansallisiin pankkeihin, mutta myöskin yleisemmän tason suhteen, eli Euroopan tason suhteen. Nyt kriisin aikoina pankkien täytyy palvella ihmisiä ja taloutta niin, että ne antavat lainaa, että voidaan investoida ja investoinnit sitten taas johtavat talouskasvuun ja yritysten kasvuun. On sanottu, että euro on kriisin keskus, Euroopan parlamentti ja komissio antavat nyt hyvän vastauksen, joka tukee vahvoja pankkeja, uskottavia pankkeja, joilla on avoimet säännöt ja antavat tietoa. Pankit voivat myös kasvattaa talouttamme, siksi on tärkeää, että on löydetty määritelmiä myös pk-yritysten parempaa rahoittamista varten. Pankkiunionin edistettävä. Me tarvitsemme myös enemmän sääntöjä pankkien alasajolle ja myöskin tulee talletussuojaan. Haluaisin kiittää edustaja Karasta erinomaisesta työstä. Kiitoksia kollega ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Kiitos puhemies. Komissionisen hyvät kollegat, heti alkuun haluaisin kiittää esittelijää ja koko neuvottelutiimiä saavutetuista tuloksista ja tehdystä työstä. Tämä lainsäädäntöpaketti on hyvin tärkeä osa siinä, kun yritämme estää pankkijärjestelmän kriisit jatkossa. Haluaisin mainita pari seikkaa. Ensinnäkin bonusten rajoittaminen. Sen pitäisi johtaa rehellisempään malliin, joka johtaa pankkien elinkelpoisuuteen pitkällä aikavälillä ja välttää turhaa riskinottoa. Toisaalta sitten korkeatason pääomavaatimukset, jotka liittyvät järjestelmän kannalta merkittäviin pankkeihin, on oltava kriisipuskureita. Ja kolmanneksi on velvoite raportoida tehdyistä voitoista, maksetuista veroista ja niin edelleen. Tämä edesauttaa avoimuutta ja auttaa meitä keskusteluissa, kun keskustelemme veropetosten, veronkierron vastaisesta työstä. Näiden toimien menestys totta kai riippuu myös muista kysymyksistä. Komission jäsen aikoo saada aikaiseksi Euroopan hyvin vahvan sääntelyn. Sääntöjen on oltava selkeitä ja me Odotamme teiltä ehdotusta kriisinratkaisu järjestelmäksi, joka olisi pankkien rahoittama niin, että pankit voivat sitten maksaa, kun ne joutuvat ongelmatilanteeseen. Sitten neljänneksi tarvitsemme myös varjopankkitoiminnan sääntelyä niin kuin muutkin ovat maininneet, täytyy saada uudenlaista kulttuuria ja ajattelutapaa pankkialalle. Se on tarpeen, jotta jatkossa kriiseihin ei ajauduta. Kiitos. Kiitoksia kollega El Khadraoui ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Tyson. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, kriisi ei vielä ole ohitse, luottamus ei vielä ole palannut ja on todellakin paljon tehtävää. Työ tehdään kuitenkin kovasti onneksi, ja edistysaskelia voidaan nähdä, ja ne näkyvät myös tässä asiakirjassa, joka on nyt pöydällä. Haluan onnitella esittelijä Karasia, mutta myös komissiota ehdotuksesta ja neuvostoa, joka myös pyrkii pääsemään siis eteenpäin. Puhemies, tällä lainsäädäntöpaketilla, joka nyt on käsiteltävänä, me vahvistamme pankkien velvoitteita välttämällä välttää liika riskejä pienet yritykset saavat paremmin luottoja, mutta on myös enemmän houkuttimia pankkien johtajille niin, että he eivät pelkästään pyri lyhyen tähtäyksen voittoihin. Voidaan vakautta, lisätä talossa enemmän mahdollisuuksia ja veromaksajat ja säästäjät myöskin hyötyvät tästä enemmän. Tiukat säännöt ovat kuitenkin toinen asia, toinen asia on sitten niiden toimeenpano. Me tarvitsemme parempaa valvontaa. Se on täällä myös hyväksytty. Olemme tätä mietten valmiita työmme osalta. Uskon, että muutaman viikon kuluttua me sitten neuvoston ja Euroopan keskuspankin kanssa pääsemme yksimielisyyteen. Ja voin tukea sitä, mitä Rova Wortman vaati neuvosto ja komission osalta. Miten voidaan tulkita Dublinia? Mikä on reaalisen aikataulu takuu talletussuojille ja myöskin eri mekanismeille. Toivottavasti me kaikki saadaan tehtyä. Kiitoksia kollega Tyson ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Pallonen. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Karasta ja kaikkia äh, varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä, jota parlamentti on tehnyt vuodesta 2008 äh, rahoituskriisi on äh, aiheuttanut sen, että pankkijärjestelmä on uudistettava Euroopassa mm, ja tämä on tärkeä pilari tässä uudistuksessa. Äh, tässä Basel 3 äh, uudistukset vahvistavat eurooppalaisia pankkeja, pystyvät paremmin äh, käsittelemään riskejä ja tappioita. Euroopan parlamentti onnistui pitämään täällä pk-yritysten tukitekijän, joka on erittäin tärkeä, jotta yrittäjyyttä että voitaisiin vahvistaa. PK-yritysten tukeminen on erittäin merkittävä, jos haluamme saada aikaan talouskasvua Euroopassa, mutta mm, mm, meidän on rajoituksia julkisessa velassa – Oh, nyt on aika, että eh, hallitukset keskittyvät kasvuun. Me tarvitsemme eh, budjettisäästöjä, mutta on myös tärkeää, että keskitytään talouden edistämiseen ja reaalitalouden tukemiseen. Ja pk-yritysten tukitekijä on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Tällä tavoin eh, edistetään lainanantoa pk-yrityksille yrittäjyyttä ja luodaan lisää työllisyyttä. Hyvä on myöskin Ähm, tämän kynnyksen nostamisen puolentoista miljoonaa, mutta pystymme tekemään enemmänkin. Haluaisin sanoa tämän komission jäsen Barnierille, jotta voisimme auttaa pk-yrityksiä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pallone ja seuraavaksi edustaja Ferber puolitoista minuuttia. Mm, herra varapuhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, haluan sanoa selvä suoraan, että tänään on hyvä päivä veromaksajille ensimmäisen kerran moniin vuosiin pankit velvoitetaan jälleen ylläpitämään suurempaa omaa pääomaa, joten riski, joka niillä on, sen joutuvat kantamaan itse voimakkaammin. Verrattuna kaikkeen kehitykseen, mitä on viimeisen 23 vuoden aikana, tämä on se vastakohta. Tämä on hyvä päivä myös siksi, että Euroopassa me nyt sano, että vain muutamat suuret pankit, eh, jotka ovat mukana Baselin järjestössä, ovat ne, joita tämä koskettaa, vaan sanomme, että kaikkien pankkien tulee täyttää nämä pääomavaatimukset. Ja tätä kautta me täytämme velvoitteemme G20-sopimuksista. Ja minä toivon, että muutkin valtiot Euroopan unionin ulkopuolella täyttävät velvollisuutensa. Toisaalta sanon myös selvästi, että emme halua mitään ongelmia luototuksen, luototuksessa ennen kaikkea pienten ja keskisuurten osalta, ja tämä on voimakas viesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Ne luovat työpaikkoja, ne varmistavat ammattikoulutuksen, ne edistävät innovaatioita Euroopassa. Niitä arvioidaan erityis tekijällä niin, että ne eivät joudu osoittamaan, että niillä on enemmän pääomaa. En ole myöskään unohtaa kunnallisia luottolaitoksia, niin kunnallisia luottoja voidaan edelleenkin myöntää ilman pääomavaatimuksia, ja tämä merkitsee sitä, että kuntien investointikykyä vahvistetaan. Kiitos esittelijälle, kiitos kaikille muille osallisille. Tämä on suuri menestys Euroopalle. Kiitoksia kollega Ferber. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Pyydän ymmärtämystä. Minulla on tässä nyt paljon enemmän puheenvuoropyyntöjä kuin mitä voimme hyväksyä. Minun täytyy ottaa vain viisi ja aloitan kollega Angelillista. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopalle antaa uudet säännöt pankkijärjestelmän vahvistamiseksi. Tavoitteena on tulevien kriisien välttäminen ja liiallinen spekulointi, mutta tarvitaan myös avoimuutta pankkien voitoista, niistä veroista, joita ne maksavat, tuista, joita ne saavat. Nämä ovat kaikki tietoja, jotka pitää julkistaa ja selkeitä rajoja liiallisille bonuksille, erityisesti uusia sääntöjä, jotka liittyvät reaalitalouteen. PK-yritysten huutoon vastattiin, ne halusivat takuita, jotta ne saisivat luottoa ja on otettu käyttöön tämä PK-yritysten tukitekijä yritysten lainoja varten. Tämä on konkreettinen edistysaskel joka hyödyttää reaalitaloutta, ja kehitystä ja työllisyyttä. Nämä ovat todella merkittäviä välineitä kasvun vahvistamiseksi. Todellinen suurkiitos esittelijälle erinomaisesta työstä. Kiitoksia kollega Angelilli ja seuraavaksi kollega Prendergast. Colleagues, the agreement between council... Hyvät kollegat, parlamentin ja neuvoston sopimus pankkirien bonusten rajoittamisesta on läpimurto ja tervetullut näissä säännöissä. Tarkoitus on välttää lyhyen aikavälin spekulointia ja riskialtista käytöstä. Pääomavaatimusten uudistukset ja Basel 3 sopimusten täytäntöönpano ovat sellaisia, että totta kai rahoitusala on lobannut myös parlamenttia. Jäsenvaltioiden ja parlamentin sopimus on tarvittu mittava uudistus riskialttiin käytöksen säätelemiseksi rahoitusalalla. Meidän on oltava valppaana moraalikadon ja systeemisen riskin varalta. Varjopankkia alalle ja muille aloille tarvitaan vielä uudistuksia. Haluan lopuksi korostaa joustavuusmääräysten ja pk-yritysten luotetusten merkitystä. Tämä on tärkeää jotta saamme rahoitusta reaalitaloudelle eh, kohtuullisilla kustannuksilla. Vielen Dank, Frau Kollegin Prendergast, es folgt Frau Kiitoksia kollega Prendergast, kollega Swinburne. Systemaattisesti kannalta tärkeät eurooppalaiset pankit ovat luonteeltaan globaaleja. Silloin tulkinnat säädöksissä ja direktiivissä koskevat globaalia standardia, jotka Baselin komitea on astanut, ovat ratkaisevan tärkeitä oli myöskin tulevaisuutta Euroopan pankkisektorilla. Oman ryhmäni koordinaattorina olen huolissani siitä, että Nämä rahoitusalan konglomeraatit, joita koskee tämä äh, lainsäädäntö, ne saavat lievemmän kohtelun kuin äh, nyt äh, vakavaraisuusdirektiivin osalta. Ja siksi on tärkeää, että pikaisesti puhutaan näihin yrityksiin, joita voidaan vähentää järjestelmäriskejä suurissa eurooppalaisissa rahoituslaitoksissa. Eurooppalaisia investointeja ajatellen minusta heidänkään ongelma, ongelmia ei ole täysin käsitelty minä olen pettynyt siihen, että nyt ei ole turvattu tiettyjä poikkeuksia myöskin eläkerahastojen osalta, joka on taattu muille. On katsottava, mikä niiden ainutkertainen rooli on Euroopan rahoitusjärjestelmässä. Paljon kiitoksia kollega Swinburne ja seuraavaksi kollega Nitras. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym w pierwszych słowach podkreślić, że jesteśmy e, Puhemies, Me olemme ensimmäisenä G20 täytäntöönpanemassa Baselin säännöksiä ja voimme olla tästä ylpeitä. Haluaisin korostaa yhtä toistakin merkittävää seikkaa. Kun otamme käyttöön sitovat standardit, niin edelleenkin kunnioitamme kansallisia erovaisuuksia. Me emme sulje pois joustavuuden mahdollisuutta sääntelystä. Ensimmäisen pilarin alaisuudessa on jatkossakin mahdollista säännellä yksittäin näitä sudanteiden vastaisia puskureita. Toisessa pilarissa myös säätely on tervetullutta. Kiitoksia kollega Nitras ja sitten äh, Catch the Eye-menettelyn lopuksi kollega Klever. Kiitos. Tämän päivän keskustelusta on käy selvästi ilmi, että kysymys on suuresta menestyksestä pankin, pankin valvonnassa. Rahoitusjärjestelmässä on monia äh, on heikkouksia, jotka on havaittu. Pankeilla on liian vähän pääomaa, joten tappioita ei voitu kattaa. Tässä syystä veronmaksajat joutuivat kantamaan rasituksia. Olin iloinen siitä, että on nyt opittu ja otettu vakavasti ne läksyt, joita voidaan oppia rahoitus- ja pankkikriisistä. Ja me olemme nyt viime hetkellä pankkien kohtaan painostusta johtaneet todella rahoittavat reaalitaloutta, mikä on niiden päätehtävä. Minä pidän äh, tärkeänä sitä, että puhutaan myöskin pankkien johtajien bonuksiin, koska meidän pitää ennen kaikkea rajoittaa riskejä. Tämä merkitsee myös sitä, että pitää olla enemmän rahaa uusien työpaikkojen luomiseen, mikä on oikea vastaus tämän hetken kriisiin. Kiitoksia kollega Klever ja sitten keskustelun lopuksi komission neuvosto saa vielä puheenvuoron. Ensin komission jäsen Barnier. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin todeta, että olin vaikuttunut ja tyytyväinen siitä, että lähestulkoon kaikki parlamentin jäsenet, jotka käyttivät puheenvuoron, ilmaisivat tukensa sille hengille ja sisällölle, joka tässä ehdotuksessa on. Jälleen kerran tämä on oleellisen tärkeä osa rahoitusalan sääntelyä, jotta otamme opiksi kriisistä. Tämä on aivan oikeutettua, kun kiittelitte esittelijänne. Haluan yhtyä kiitoksiin ja, ja liittää vielä omat kiitokseni kaikille avustajille, virkamiehille, jotka ovat tehneet työtä eri toimielimissä tämän aiheen tiimoilta. Tämä on tekninen, juridinen, äh, vaikea aihe, joka vaati paljon pätevyyttä käsittelyssä. Aivan lyhyesti voi vielä vahvistaa Kortman Koolin ja Tysonin kommentit, Gulahdin kommentit siitä, että komissio on sitoutunut esittelemään kaikki osat, jotka muodostavat pankkiunionin kokonaisuuden. Monet on jo esitelty. Meillä on EKPn valvonta, mandaatti, teksti kriisiratkaisusta, joka on käsittelyssä teillä. Ja samassa hengessä esittelemme vielä ennen kesätaukoa ehdotuksemme eurooppalaisesta viranomaisesta, joka toimii rinnan valvojan kanssa. Me katsomme, että juridisesti tämä on mahdollista, kun tukeudumme olemassa olevaan perussopimukseen niin kuin tietyt ministerit Dublinissa pyysivät, niin täsmälliset perussopimuksen muutokset. Me itse teimme tällaisen luonnoksen, jossa pohdiskelimme tulevaa kehitystä perussopimuksessa niin, että sitten jatkossa voidaan vielä konsolidoida ja täsmentää pankkiunionin luonne. Me katsomme, että on mahdollista edetä kaikkien elementtien suhteen nykyisen perussopimuksen pohjalta, niin kuin nyt olemme toimineet valvonnan yhteydessä teidän kanssanne. Edustaja Bulman aivan oikein totesi, että Euroopan parlamentti tuo hyviä vastauksia tällä alalla, ei pelkästään tällä. Aivan niin kuin Morgantikin totesi, niin me teemme liikasen raportin seurauksena uudistuksia vielä kesän loppuun mennessä, jossa otamme huomioon kaikki vaihtoehdot, kaikki vaikutusarviot. Teemme todella vakavahenkistä työtä. Sharon Bowles mainitsi bonukset ja palkkiot muiden aiheiden ohella ja myös osakkeenomistajien vastuun. Me haluamme, vas, äh, haluamme vahvistaa systemaattisesti osakkeenomistajien vastuuta kaikissa yrityksissä. Tämä näkyy useissa teksteissä, joita olemme esitelleet. Haluan kiittää Klutea ja Lambertsia heidän puheenvuoroistaan. Kyllä, te säätelette rahoitusta. Tämä on todettava, se pitää paikkansa. Ydinkysymys on avoimuus, koska se on ennakkoehto vastuullisuudelle. Edustaja Lamberts, avoimuuden hengessä me esittelemme lainsäädäntötekstin raportointivelvollisuudesta kaikkien yritysten osalta. Edustaja Ford ja Swinburne, vaikkakaan emme ole tästä samaa mieltä, niin totean, että teksti, jota te olette hyväksymässä tänään, on Baselin komitean suositusten mukainen. Se ottaa kuitenkin huomioon pankkialan erityispiirteet Euroopassa. Edustaja Ford, meillä on yli 8000 pankkia, ei eh, samanlaista tilannetta kuin Yhdysvalloissa, vaan todellakin yli 8000 pankkia, jotka kattavat 75 prosenttia EUn alueesta ja 4000 pankkia, niin kuin Kluutte totesi ja Burkhard Paltz totesi, on pankkeja, jotka toimivat hyvin moninaisten liiketoimintamallien kautta. On tällaisia osuuskunnallisia pankkeja, äh, osuuspankkeja. Me olemme esitelleet tämän tekstin, jolla myös tehdään rikolliseksi markkinoiden väärinkäyttö. Sanchez Peresedolle ja Beresille totean, että olen äärimmäisen valppaana – jotta meillä on yhtenäiset toimintaedellytykset verrattuna Yhdysvaltoihin. Olen tavannut Yhdysvaltain äh, Jack Loon viime viikolla ja G20 on tapaaminen tällä viikolla. Basel kolmonen ja tekniset standardit johdannaisista ja sitten tilinpito normit, standardit Me käymme todellakin korkean tason keskustelua Yhdysvaltain kanssa. Monet teistä mainitsevat tekstit, joita nyt käsittelemme. Sen lisäksi, joista nyt tällä hetkellä puhutaan, varjopankkitoiminta, edustaja Langen, ja rahastojen säätely, se on edessä kesällä. Ja sitten moninaisuus, edustaja Schmidt. Kyse ei ole naisten ja miesten tasa-arvosta, vaan myös siitä moninaisuudesta, jota tarvitaan pankkialalla ja ammatillisessa toiminnassa silloin, kun rekrytoidaan henkilöstöä pankkeihin. Kyse on hallinnon moninaisuudesta. Ja sitten edustaja McCarthy, se mitä meidän on opettava Libor-kriisistä ja benchmarkingista, edustaja Klute olen sitoutunut siihen, että me suojelemme vähittäispankkitoiminnassa kuluttajia, totta kai. Komissio viime viikolla antoi tiedon pitkän aikavälin investoinneista. Me rahoitamme näitä investointeja, joita Euroopan talous tarvitsee. Nyt me voimme siirtyä sellaiseen säätelyyn, joka korjaa vahinkoja. Joskus on, tar- on tarvittu myös repressiivistä säätelyä. Usein tarvitaan dynaamisuutta ja aloitteellisuutta säätelyssä. Tämä teksti on keskeisessä roolissa, kun ajattelemme näitä kahde, kahta erityyppistä säätelyä. Haluamme tukea taloutta ja aivan erityisesti investointia pitkällä aikavälillä. Kiitos siitä vastauksista, joita saamme vihreän kirjaamme ja niihin 30 kysymykseen, jotka esitimme. Monet teistä kiino, olivat kiinnostuneita näistä vihreän kirjan kysymyksistä ja pitkän aikavälin investoinneista. Kiitos. Paljon kiitoksia komission jäsen Barnier. Seuraavaksi ministeri Crichton. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Minä haluaisin ensinnäkin äh, äh, kiittää näistä myönteisistä kommenteista, joita olen tänä aamuna kuullut liittyen tähän lainsäädäntöluonnokseen. Tietenkin ymmärrän, että jotkut teistä eivät ehkä ole täysin tyytyväisiä lopullisen poliittisen sopimuksen tiettyihin aspekteihin. Kuitenkin, kuten korostin alkupuheenvuorossani, meidän oli, täytyi löytää tasapaino erilaisten vaatimusten välillä ja ottaen huomioon taloudelliset ja yhteiskunnalliset todellisuudet. Meidän täytyy tehdä pankeistamme turvallisempia, olemme kaikki samaa mieltä siitä. Samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa, että ne pystyvät vielä palvelemaan kasvavaa taloutta ja tässä on löydettävä tasapaino. Meidän neuvottelujemme tulos on kompromissi, mutta se on varmaan ihan hyvä kompromissi ja meillä oli yhteinen tavoite varmistaa, että Eurooppa nousee tästä talous- ja rahoituskriisistä vahvempana ja kyvykkäämpänä palvelemaan kansalaisianne parempi varainhoito ja vahvemmat pankit Euroopan unionissa ovat yksi rakennus kivi tässä. Ja edustaja Bowles puhui tästä hyvänä kompromissina. Se on löydetty tasapaino ja minä olen tästä samaa mieltä enemmän avoimuutta ja tiedotusta voi olla ainoastaan hyvä asia. Ja mielestäni tämä on todella tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ymmärräntääkseni äänestätte tänään tarkistuksesta 4, 1, 6, kappale 5, D, ja siinä kysy, puhutaan repoista äm, ja velkaantumisasteen laskemisesta. On, ehdot, on sanottu, että hetkisen tekstin käyttö ei olisi viisasta ennen kuin kaikkia asioita on tarkasteltu Baselin komiteassa, joten voin kertoa teille, että neuvosto voi tukea tätä osana kokonaispakettia. Olen iloinen voidessani sanoa näin. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä kaikkia, erityisesti esittelijää rakentavasta lähestymistavasta, joka tällä parlamentilla on ollut neuvotteluissa odotamme tämän tekstin teknistä viimeistelyä ja sitä, että se astuu mahdollisimman pian voimaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvää ministeri Creighton, ja sitten lopuksi vielä esittelijä edustaja Karas kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät näistä herrat. Keskustelu tänään osoitti selvästi, miten päättäväisyys on tunnettavissa tässä talossa jotta pystymme vastaamaan siihen vastuuseen, joka meillä on. Haluan kiittää kaikkia osallisia. Me olemme tehneet hyvää työtä yhdessä. Tarkistuksia tulemme tukemaan tämän keskustelun jälkeen ja myöskin artiklan 416 toisen lauseen poistamaan. Mutta haluaisin myöskin todeta, että tämä keskustelu osoitti sen, että meidän pitää pistää vauhtia lisää siinä, miten toteutetaan pankkiunionia ja miten pannaan toimeen finanssiunioni ja että miten voidaan vähentää veroparatiiseja, miten voidaan varjopankkijärjestelmää pienentää ja miten pyritään lisää säätelemään. Mutta minä myöskin muuttaa ajattelua. Neuvotteluissa oli rasittavaa se, että neuvottelujen aikana kolme kertaa vaihtui neuvoston puheenjohtajuus meidän on löydettävä toisenlainen järjestelmä, toisenlainen menetelmä. Olemme iloisia siitä, että ensimmäistä ensimmäistä 2014 nämä säädökset tulevat voimaan ja Eurooppa on maailmassa e- jälleen esikuva. Muiden virheet eivät saa johtaa siihen, että meitä estetään sen toteuttamisesta, mitä me pidämme oikeana ja välttämättömänä. Ja hyvät naiset ja herrat, täällä on mainittu erinäisiä asioita. Eläkerahastot, ne otettiin tarvittaessa huomioon. Kulttuuri on, muutos on tapahtunut, kun on muutettu bonusmääräyksiä. Joustavuus ei johda kilpailun vääristymiseen, koska se tapahtuu vain yhteisen eurooppalaisen järjestelmän puitteissa. Ja valtionvelat velat on myöskin, lainat on myöskin mainittu ja äh, haluan kiittää. Me olemme